todeta, että nyt äänestysselitykset päättyvätkin tähän ja olen varma, että kaikki kiittää tulkkeja ja oikein mukavaa kotimatkaa ja ne teistä, jotka jäävät paikalle, voivat jatkaa keskustelua.